Ja annan heti esittelijälle neljän minuutin puheenvuoron. Hyvä. Puhemies, komission jäsen meidän tämänpäiväinen keskustelu, sitä edeltää hyvin tärkeä historia. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat aikaisemmin jo tehneet kaksi tärkeää päätöstä, jotka ovat johtaneet tähän tämänpäiväiseen tilanteeseen, nimittäin se, että nopeasti päätetään tästä asiasta. Ensinnäkin parlamentin elemistö pääsi, päätti, että Ecuadorin kaltainen maa, jossa pyrki, pyritään voittamaan, lopettamaan köyhyys ja parantamaan ihmisten elämää. Ja sen vuoksi se suljettiin Euroopan kauppasopimusten ulkopuolelle, koska siellä talous nousi niin paljon. Toisekseen neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsi, päätti, että Kolumbia ja Perun kanssa vain solmitaan vapaakauppasopimus ja eh, että Ecuador eh, oli lähtenyt omille kehityskuluilleen. Ja sen vuoksi päätettiin sitten ehdottaa tällaista erillistä eh, kehityssopimusta, jossa työskennellään sitten yhteisten tavoitteiden puolesta ja komissio jätti vapaa kauppasopimuksen mahdolliseksi kuitenkin. Meidän täytyy huomioida tässä, että ne muutokset, mitä maailmantalouksessa on tapahtunut, on vaikuttanut Ecuadorin kaikkein tärkeimpään vientituotteeseen, jonka myötä Ecuador on halunnut äh, liittyä äh, tähän kauppasopimukseen. Hallituksen tilanne on erittäin vaikea ja haluammeko me vaikeuttaa sitä. Ecuadoriin rakennetaan nyt äh, tavallaan kauppasiltaa niin, että se voisi pitää yllä talouttaansa vapaakauppasopimuksen voimaan astumiseen asti. Ja minä en toivo ainakaan, että kukaan tämän sillan rakentamisen tielle asettuu. Komission jäsen, nimenomaan te teidän nykyisessä toimessanne olette tienneet ja ihan tietoisesti suljitte silmänne Ecuadorin sisäiseltä poliittiselta tilanteelta ja olette luoneet tällaisen uhkakuvan siitä, että te voitte sulkea oven koska tahansa, jos Ecuador päättäisi jonkinnäköisestä säätelistä, joka voisi olla pahaksi Euroopan vienille. Ja tämä on on vahvistanut hallituksen välisiä ristiriitoja. Ikävä kyllä minä en saanut äh, tätä vastaan valiokunnassa enemmistöä. Parlamentin, parlamentin, parlamentin voisi esittää veto, äh, vedon äh, komission päätöstä vastaan, mutta parlamentin oikeusyksikkö oli sitä mieltä, että, mahdollis- että tässä voitaisiin käyttää delegoitua säädöstä ja minusta tämäkin on huono asia ja toivon, että tästä ei tule mikään ennakkotapaus. Hyvät kollegat, vetoan kuitenkin yhä vielä teille, että hyväksyisitte tämän asetuksen, jotta te tukisitte Ecuadorin kansaa heidän ponnisteluissaan. Dank, Herr Scholz. Jetzt funktioniert das. Kiitoksia. Ja Seuraavaksi sitten komission jäsen Malmström, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Ladies and... Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tämä on tärkeä hetki Ecuadorin ja EUn välisille suhteille. Vain muutama vuosi sen jälkeen, kun vuoden 2009 neuvottelut saatiin päätökseen, nyt on tehty selvä poliittinen valinta Ecuadorissa ja myös täällä EU:ssa maailmankaupan puolesta. Viime perjantaina tapasin Ecuadorin kauppaministerin ja silloin tarkasteltiin tätä äh, pöytäkirjaa, jolla Ecuador liittyisi tähän Kolumbian ja Perun välillä tehtyyn kauppasopimukseen. Tällä tavoin Ecuador voisi monipuolistaa omaa kauppaansa, omaa talouttaan ja myös parantaa väestön elinoloja – meidän tulisi kannustaa Ecuadoria tekemään tämän tyyppisiä valintoja. Meistä tämä asetus on hyvin tärkeä lisä tähän kauppasopimukseen. Me ehdotimme tätä asetusta hyvin nopeasti neuvottelujen jälkeen. Tällä halusimme varmistaa sen, että Ecuadorin nauttimat tulietuudet eivät keskeytyisi missään vaiheessa. Olen iloinen, että Euroopan parlamentti ja esittelijä ovat tarttuneet tähän asiaan niin nopeasti. Haluamme välttää Ecuadorin vientiin kohdistuvat negatiiviset vaikutukset. Kuten tiedätte, nämä etuudet ovat lähtöisin GSP Plus-asemasta, joka päättyy tämän vuoden lopussa. Ja EUn vienti EUhun hyötyy näistä etuuksista hyvin suuressa määrin. Nyt on kyseessä väliaikainen toimi, jolla kurotaan tämä aukko kumpeen täksi määräajaksi. Ja tämä hyödyttää viejiä Ecuadorissa sekä myös Euroopan unionissa niitä tuojia, jotka tuovat tuotteita Ecuadorista. Jos näin ei toimittaisi, silloin tammikuussa Ecuadorin maksamat tullit kasvaisivat nopeasti. Tällainen nopea tullien kasvu merkitsisi hyvin paljon Ecuadorille negatiivisessa mielessä. Se vaikuttaisi työvoimaan. Tällöin tullit voisivat nousta jopa 20 prosenttia muun muassa katkaravun ja tonnikalan suhteen ja 15 prosentilla voisivat voisi, se voisi vaikuttaa jopa 15 prosenttisesti kaikkeen Ecuadorin vientiin. Monet jäsenet tässä talossa ovat kiinnittäneet huomiota tämän toimen täytäntöönpanoon ja siihen, mitä tulee siihen, että Ecuadoria vaaditaan suorittamaan tietyt toimet tässä asiassa, noudattamaan muun muassa kansainvälisiä sopimuksia, muun muassa ihmisoikeus- ja muissa asioissa. Ja jos näin ei toimita, niin silloin se menettää nämä etuutensa. Tämä on myös minulle tärkeää ja olen ottanut tämän esiin Ecuadorin ministerin kanssa, jonka tapasin viime viikolla. Voitte olla siis varmoja siitä, että me tarkkailemme tilannetta ja tiedotamme parlamentille tämän sopimuksen täytäntöönpanosta. Olemme valmiita tiedottamaan teille tästä heti kun niin vaaditte hyvin avoimesti ja läpinäkyvästi ja haluamme hyödyntää niitä hyviä käytäntöjä, joita on kehitetty GSP-ohjelman puitteissa aiemminkin. Kiitos. Thank you, Commissioner. Now... Kiitoksia komission jäsen. Sitten poliittisten ryhmien edustajat ensimmäisenä Fischers Aixela EPPstä puolitoista minuuttia. Eh, presidenta. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Heinäkuussa saatettiin menestyksekkäästi päätökseen neuvottelut Ecuadorin ja EUn välisestä sopimuksesta. Kansanpuolueessa uskomme, että tämä sopimus on erittäin myönteinen kummallekin osapuolelle vaikkakin kestää ennen lähes kaksi vuotta ennen kuin se astuu voimaan. Tammikuusta lähtien Ecuador ei enää hyödy GSP-eduista. Ja tämä muutos vahingoittaa taloudellisia toimijoita kummallakin puolella. Tämä asetusehdotus tarjoaa ratkaisun tähän välitilanteeseen, ja Inta-valiokunnassa äänestimme komission ehdotuksen puolesta hyvin suurella enemmistöllä. Emmekä esittäneet yhtään tarkistuksia, jotta voidaan välttää se, että turhaan pitkitetään neuvotteluprosessia. Asetuksen hyväksyminen mahdollistaa sen, että viejät ja tuojat voivat jatkaa toimintaansa normaalisti ilman, että tullimaksut nousisivat tuntuvasti. Siitähän saattaisi koitua huomattavasti vahinkoa sekä ekvatorilaisille että eurooppalaisille yrityksille, jotka toimivat Ekvadorissa. Siksi on keskeisen tärkeää, että huomenna hyväksymme tämän asetuksen ja haluaisin kiittää esittelijää Scholzia hyvästä työstä, jota hän on tehnyt. Enkä nyt haluaisi lopettaa toivottamatta Ecuadoria tervetulleeksi kansainvälisiin vapaakauppasopimuksiin. Kiitos. Seychelles. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten sosiaalidemokraattisesta ryhmästä David Martin, yksi minuutti. Kiitos. Haluaisin myös onnitella herra Schulzia hänen työstään. Me tuimme hänen tarkistuksiaan valiokunnassa, mutta minusta hän on oikeassa, että hän ei tuonut niitä enää uudelleen täysistuntoon, että tätä prosessia ei myöhästytetä. Ecuadorin tärkein kumppani on EU, ei öljytuotteille, ja kaikki mahdolliset viivästykset olisivat vaikuttaneet vakavasti Ecuadorin talouteen ja olisivat todennäköisesti johtaneet siihen, että he olisivat sitten etsineet muita kumppaneita markkinoille, johonkin olisi helpompi päästä. Nyt me voimme jatkaa ja rohkaista kauppaa EUn ja Ecuadorin välillä ja huolehtia siitä, että molemmat osapuolet hyötyvät tulevasta vapaakauppasopimuksesta. Pidän hyvänä tätä sopimusta siinä, että tämä on vastavuoroinen. EUn kauppakävijät saavat samat edut kuin Ecuadorin. Ja pidän myös hyvänä sitä, että alkuperäsäännöt ovat voimassa ja pidän hyvänä myös sitä, että tässä sopimuksessa on turvalausekkeet eurooppalaisille tuottajille. Minusta tämä on hyvä sopimus molemmille osapuolille ja kiitokset sekä komissiolle että esittelijälle. Thank you. Uh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Tremo Sebafels, puolitoista minuuttia liberaalien ryhmästä, olkaa hyvä. Dank, Herr Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsenkollegat. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Tämä keskustelu on hyvää ja huomenna me äänestämme tästä mietinnöstä. Viime viikolla valiokuntaäänestys oli myönteinen ja nyt oli tärkeää hoitaa asia loppuun ennen vuoden loppua. Sopimuksen hyväksyminen ennen vuoden loppua on tärkeää, koska monet sopimukset Ecuadorin kanssa, Ecuadorin kanssa pitää neuvotella uusiksi. Ja vapakauppasopimukset voivat saada Eurooppaan aikaan talouskasvua ja vienti on parempi tapa selvitä tästä kriisistä. Komissio on yrittänyt löytää uusia markkinoita ja vähentää tullimaksuja, jotta markkinoille pääsee myöskin EUn yrityksiä. Ja valiokunnassa äänestettiin esittelijän tarkistuksia vastaan, koska mielestämme tämä oli saattanut johtaa näiden sopimusten hyväksymisen lykkääntymiseen. Ecuadorin tuotteet kuitenkin täytyy, meidän täytyy osoittaa Ecuadorille, että sen täytyy avata markkinoitaan EUn yrityksille. Ja lopuksi sanoisin, että tämänhetkinen Venäjän tilanne pitäisi saada meitä etsimään uusia markkinoita latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Skakele vihreistä yksi minuutti. Thank you. I would also like to... Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää mutta tästä mietinnöstä enkä tästä koko menetelmästä sen suhteen en ole kovin tyytyväinen. Minusta tämä osoittaa, kuinka kauppa ei edistä kehitysasioita niin kuin se parhaimmillaan voisi. Sääntelyä on laitettu paikalleen, jotta kehitysmaat voivat itse päättää, haluavatko ne tulla EU-markkinoille vai eivät, haluavatko ne lähteä vapaakauppasopimukseen, vaikkakaan se ei äh, sovi niiden kehitysmaastatukseen ja, ja maan kehittymiseen. Minusta ainakin osa edustajista on sitä mieltä, että tässä ikään kuin kiristetään yhteiskuntaa, köyhempää yhteiskuntaa liikkumaan johonkin tiettyyn suuntaan. Nyt Ecuador on pakotettu siitä liittymään tähän Kolumbian ja Perun väliseen ja EUn välillä tehtyyn kauppasopimukseen. Ja me haluaisimme, että komission jäsen nyt hiukan ajattelisi uudelleen tätä kauppapolitiikkaa, koska kauppapolitiikka voi ajaa myös kehityspolitiikkaa, mutta se voi myös murentaa maata sen alta, jos siihen ei kiinnitetä huomiota. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Haurigi ja Tonto. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella kaikkia niitä, jotka ovat laatineet tämän sopimuksen. Erityisesti Scholzia haluaisin kiittää hänen pragmatiikastaan. Tästä on hyötyä sekä Ecuadorille että Euroopalle ja nyt meillä on tämä uusi asetus. Haluaisin sanoa, että varmaankin Eurooppa tekee nyt hyvin tärkeän päätöksen itsensä kannalta. Eurolatin puheenjohtajana haluaisin sanoa, että Yhä enemmän latinalais, latinalaisen Amerikan maat katsovat Tyynemeren suuntaan eikä Eurooppaan. Meiltä menee hukkaan valtavasti poliittisia ja taloudellisia mahdollisuuksia. Ikävä kyllä Euroopan unionilla on valtava vastuu, koska me olemme se taho, joka eniten antaa kehitysyhteistyöapua latinalaiselle Amerikalle, mutta poliittisesti ja taloudellisesti Kiina, Venäjä ottavat paikkamme Latinalaisessa Amerikassa. Siksi on tärkeää, että me hyödynnämme tätä Ecuadorin kanssa solmittavaa sopivusta, koska sillä on hyvin suuri poliittinen merkitys, kun ajatellaan suhteita latinalaisen Amerikkaan. Kiitos. Speaker now is Ms. Kiitos sitten Curtin Darling, yksi minuutti. Um, Kiitos. Ecuador todennäköisesti liittyy EU, Kolumbia, Peru, vapaakauppa sopimukseen, mutta se menettää tullietuutensa, jos emme me nyt toimi. Tämä on minusta tasapainoinen ehdotus, jolla annetaan väliaikaiset mahdollisuudet huolehtia siitä, että Ecuadorin ja EUn välinen kauppa ei äh, romutu. Ja se antaa minusta tässä oikeat puitteet viranomaisille. Yksi asia kuitenkin. Kaksi vuotta sitten tämä parlamentti eh, hyväksyi päätöslauselma, jossa pyydettiin Andien alueelle tiettyjä erityisetuisuuksia, joihin myös eh, Ecuador kuuluu, jossa pyydettiin esimerkiksi ympäristösuojelua ennen kuin sopimus astuu voimaan. Ecuadorille tämä antaa hyvin selkeä merkin myös siitä, että kauppasopimuksissa on kysymys enemmästäkin kuin pelkästä kaupasta, vaan siinä on kysymys myös siitä, siitä, että parannetaan ihmisten ja työntekijöiden oikeuksia ympäri maailman. Ja sen vuoksi todellakin kehottaisin ekvadorilaisia toteuttamaan tämän tiekartan. We have now one speaker on... Kiitos. Yksi puhuja vielä. Kaspari. Yksi minuutti. Vielen Dank. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, olen kiitollinen esittäjälle siitä, että hän on vaikuttanut siihen, että voimme varmistaa, että Ecuador voi säilyttää kauppaetuutensa ja että voidaan solmia tämä uusi sopimus mahdollisimman pian. Sehän olisi huono vitsi, jos maa, joka haluaa tehdä sopimuksen EUn kanssa, joutuu ensin kärsimään rangaistuksen siitä ja sitten otetaan helpotukset pois. Eli tämä olisi todellakin johtanut kaikkiin näihin negatiivisiin vaikutuksiin, joista kollega Kelle puhui. Eli vetoaisin myöskin teidän poliittiseen ryhmäänne, jos haluamme edistystä, niin meidän täytyy panna merkille, että demokraattinen hallitus edustaa maata ja se haluaa tämän sopimuksen. Eli meidän täytyy panna merkille, että demokratiassa hyväksytään enemmistön tekemät päätökset. Eli kiitoksia, että tästä voidaan äänestää tällä viikolla ja olen iloinen siitä, että kaikkien eurooppalaisten ja Ecuadorin, Kolumbian ja Perun hyväksi voimme solmia nämä kauppasopimukset. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Malmström saa vielä puheenvuoron. Kiitos, kiitos tästä keskustelusta. Tämän asetuksen hyväksymisen eh, myötä Ecuadorin eh, tuonti ei joudu ongelmiin. Tämä on välttämätön väliaikainen askel ja se antaa selkeän vahva merkinne ennen kaikkea bisnekselle, mutta se antaa myös poliittisen merkin Ecuadorin kansalle siitä, että EU haluaa lähemmät suhteet ja että se haluaa hyvän siirtymisen itse vapaakauppasopimukseen. Me voimme auttaa Ecuadoria monimuotoistamaan talouttaan ja työskentelemään edelleen köyhyyden poistamiseksi. Me olemme tehneet edistysaskelia myös itse sopimuksen voimaan astumisessa ja odotan, että pöytäkirja esitellään parlamentille teidän hyväksymiseksenne ensi vuoden puolivälissä, joten kiitokset vielä kerran esittelijälle hänen tekemästään työstään ja siitä, että hän on niin nopeasti hoitanut tämän asian. Olen vakuuttunut siitä, että hyvä täytäntöönpano tulee vastaamaan niihin huolenaiheisiin, joita te otitte esiin. Edustaja Kellerille sanon, että olen samaa mieltä siitä, että kauppa voi olla vahva väline, kun autetaan vähiten kehittyneitä valtioita kehittymään ja tuomaan heidät kauppayhteisöön ja sillä tavalla saamaan lähempää tiiviimpiä yhteyksiä myös muilla aloilla ja sektoreilla. Ja tämä on yksi prioriteettinen ja komissio, kuten tiedätte, esitteli sen myös komission työohjelmassamme. Meillä on uusi kauppastrategia, jossa tämä elementti on mukana ja odotan mielenkiinnolla sitä, että voimme keskustella tästä sisäisesti komissiossa ministereiden kanssa, että myös tässä parlamentissa. Kiitos. Niin, saanko vielä rouva puhemies, käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa kaikille hyvää joulua. Teille ja kaikille jäsenille ja kiittää hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on tähän mennessä ollut ja odotan hyvää yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu ei ihan ole vielä päättynyt. Kiitos kuitenkin. Eli esittelijä saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Dear chairwoman, dear puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kiitokset tästä keskustelusta. Ainakin tuli selväksi, että halutaan hyvät kauppasuhteet Ecuadorin kanssa. Ja myöskin haluaisin korostaa, että aina aika ei riitä demokratiassa. Ja siksi haluan korostaa, että kauppasuhteet, jos ne ovat hyviä, niin niiden pitää olla oikeudenmukaisia – Tulevina kuukausina ratifiointiprosessin aikana voimme läpikotaisesti tarkastella tätä sopimusta, erityisesti sitä, mitä se vaikuttaa työllisyyteen ja elämänlaatuun, ympäristöön, mutta myöskin yleisesti, miten se vaikuttaa vakauteen koko alueella. Siksi kehottaisin komissiota lakkaamasta puuttumaan alueen maiden sisäpoliittisiin kysymyksiin, joilla on sosiaalista talouspolitiikkaa, joka ei ole samanlaista kuin neoliberaalinen malli. Ja siellä saattaa avautua uusia mahdollisuuksia kyseisten maiden kansalaisille. Esittelijänä tarkkailen hyvin läheisesti, pyytääkö komissio, että Ecuador muuttaisi jopa perustuslakiaan jotta eurooppalaiset yritykset pääsisivät paremmin julkisten hankintojen ja palveluiden markkinoille. Meillä pitäisi myöskin olla tiekartta, kuten tuli esille keskustelussa, jossa todetaan, miten eri osapuolet varmistavat, että liittyminen Perun ja Kolumbian vapakauppa-alueeseen ei vaaranna ympäristö- ja sosiaalikehitystä Ecuadorissa. Sehän on erittäin tärkeää tälle alueelle. Kiitos. Thank you very much to the rapporteur, Mr. Kiitos esittelijälle. Ja toivotan hyvää joulua ja toivottavasti voitte hiukan nauttia myöskin lomaa komission jäsen ja kaikkea parasta ensi vuodelle.